ihmisoikeuskriisistä koko planeetalla. Miljoona uiguuria on suljettu korkean turvallisuusluokan eh, vankileireille. Heidät pakotetaan poliittisen indoktrinaation ja heitä kirjoitetaan ne, jotka eivät ole leireillä. No, heitä valvotaan jatkuvasti. Tämä ei ole terrorismin torjuntaa. Nämä ovat ihmisoikeusloukkauksia mittakaavassa, jota ei ole nähty vuosikymmeniin julkiset lausunnot eivät enää riitä. Meidän pitää vakavasti nyt tarkastella suhdetta uudelleen Kiinan kanssa mukaan lukien kauppaa ja tutkia, miten eurooppalaiset yhtiöt ovat tehneet Xinjiangissa. Korkea edustaja, te ja puheenjohtaja von der Leyen ovat puhu, olette puhuneet siitä, että oltaisiin geopoliittinen komissio. Nyt on hetkenne koittanut. Tuleeko EU pysymään vaiti vai ryhtyykö se toimiin Kiinaa vastaan? Lisäksi mikä on strategialla pyritään varmistamaan, että me olemme valmiit taistamaan ihmisoikeusrikkomuksia vastaan, joita Kiina on, hoitamassa keinoäly- ja kasvatustunnistusasioissa, eikä tietoja voida valvoa mitenkään, miten ne liikkuvat. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Austrevicius, minuutti puheaikaa. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Kiinan talousmahti perustuu sen omien kansalaisten kärsimykseen. Muutama kuukausi sitten me keskustelimme luovutuselinten keräämisestä pakolla. Nyt me ilmaisemme huolemme näistä niin sanotuista uudelleenkoulutusleireistä. Näillä leireillä ei pelkästään pakolla kulttuurisesti assimiloida uikuudella, niillä, niissä käytetään myös niin sanottua työkoulutusta ja näin annetaan halpaa työvoimaa kiinalaisille tehtaille, jotka ovat osa globaalia tuotantoketjua. Kiina laittaa talouskasvun kansalaistensa poliittisten vapauksien yläpuolelle – ja sen sijaan, että se panostaisi kulttuuriseen ja uskolliseen monimuotoiseen, se tukahduttaa sitä. Minä vaadin sitä, että me tekisimme Magnitskilaista todellisuuden. Näin ihmisoikeusrikkomusta vastaavat ihmiset voitaisiin laittaa tähän luetteloon, mutta voisimme myös estää tällaisia samanlaisia rikoksia tapahtumasta. Kiitos. Kiitos seuraavaksi edustaja Shoidrova. Minuutti puheaikaa. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, Čína v Xinjiangu zavádí režim, který se... Kiitoksia puhemies. Xinjiangin alueella todella rikotaan ihmisoikeuksia nykyteknologian ja kansalaisten valvonnan kautta. Mitä me voimme tehdä Euroopan parlamentissa? Olemme lähettäneet selkeän viestin aloitettiin antamalla Ilham Totille Saharov-palkinnon ja selitimme, että ei, vaadimme hänen vapauttamistaan ja muidenkin ähm, pidetettyjen vapauttamista. Olemme todenneet myös, äh, että eräs entinen rehtori on edelleen pidetettynä ja on kuu kolmavaarassa. Ilham Totin äh, tytär on sanonut pelkäävänsä täällä Euroopan parlamentissa Kiinasta puhuminen on riskaapeliä. Kiinan hallitus on syyllistynyt kulttuuriseen kansanmurhaan Xinjiangin maakunnassa. Siksi tarvitaan kohdennettuja sanktioita. Hyvä korkea edustaja, tervetuloa tähän uudessa roolissanne. Haluaisimme uudistaa vetomuksemme koskien Kiinaa. Meidän on vietävä eteenpäin uutta strategiaa ja taattava ja vaadittava edistystä ihmisoikeuksien alalla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jontseva minuutti. Mr. Harap. Hyvä korkea edustaja, haluaisin ilmaista vakavat huoleni näistä, huoleni näistä ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan lukien järkyttävistä ihmisoikeusrikkomuksista Kiinan kansantasavallasta, joukkovalvonnasta ja näistä pidätyksistä. Tuhan, miljoonan, miljoonan uikurin ja muiden etnisten vähemmistöjen pidätyksistä Kiinan Xinjiangin autonomisella uikuurialueella. Totalitaarisen kauden aikana myös minun kotimaani Bulgaaria kävi läpi vaikean vaiheen, jossa rajoitettiin etnisen vähemmistön oikeuksia. Me kävimme nämä vaikeat vuodet läpi ja nyt Bulgaria on myönteinen esimerkki etnisten ja uskonnollisten vähemmistön oikeuksien suojelusta. Toivon, että Kiinan kansan tasavalta, jolla on vanhat perinteet ja kulttuurit, voisi löytää tavan suojella ihmisoikeuksia kaikkien etnisten vähemmistön kohdalla me vaadimme myös eurooppalaisille toimittajille pääsyä Xinjiangin autonomiselle alueelle. Kiitos seuraavaksi edustaja Liberatski minuutti. Kiitos rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja. Samalla kun me käymme tätä keskustelua, joka on nostettu Kiinalle, niin no sama pätee myös päätöslauselmaan – niin neuvosto ja parlamentti tulevat johdonmukaisesti puolustamaan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä myös silloin, kun kyseinen maa on Kiina, joka tähän syyllistyy. Me kyllä arvostamme Kiinan monia saavutuksia. 700 miljoonaa kansalaista on päässyt pois köyhyyden ikeestä. Valtavasti on investoitu infrastruktuuriin, mutta se ei riitä, koska ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa. Tämä päätöslauselma sisältää faktoja. Nuo faktat on tarkistettu. Toivomme myönteistä palautetta Kiinalta, mutta jos meidän on pakko, niin sitten pitää soveltaa pakotteita – teollisuuteen ja kauppaan. Kiinan pitäisi viimekin panna täytäntöön ihmisoikeussopimukset, jotka se on allekirjoitettu monta vuotta sitten. Kiitos. Nyt alkaa menettely ilman puhujaluettelua. Aloitetaan edustaja Robert Heiserista. Minuutti. Pani predsedajúca, eh, áno, Čína je obrovská veľmoc, obrovská krajina s niekoľko tisícročnou niin, kyseessä on hyvin vahva maa, vuosituhantinen historia, merkittävä kauppakumppani, mutta emme silti voi sulkea silmiämme järjestelmälliseltä ihmisoikeuksien rikkomiselta ja erityisesti Xinjiangin maakunnassa. Uiguurit ovat joutuneet siellä keskitysleireille niitä kutsutaan uudelleen koulutusleireiksi, mutta kyseessä on itse asiassa keskitysleirit. Ihmiset eivät ole siellä vapaaehtoisesti. Me emme voi sulkea silmiämme tällaisen edessä. Meidän on käytävä vuoropuhelua viranomaisten kanssa Kiinassa ja korostettava, on korostettava näitä ongelmia. En kannata sanktioita. Olen itse asiassa sitä mieltä, että kansainvälisten tarkkailijoiden ja toimittajien rooli olisi kyllä tärkeä. Jos se pitää paikkaansa, mitä vuodet ovat paljastaneet, niin ehkä sanktiot ovat aina mahdollisuus. Haluamme olla johdonmukaisia ja vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikilla maailmassa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ward, minuutti. Leaked government. Vuodetut hallituksen asiakirjat ovat osoittaneet, miten Kiinan uikuurin ja muiden vähemmistön joukkopidätykset alkoivat Kiinan johtajan määräyksestä vuonna 2014 Peking on aina torjunut kritis- kritiikin. Yli miljoona uiguuria ja kasakkia on lähetetty leireihin, joilla eh, heidät pestään poli- aivopestään poliittisesti. Näitä leirejä pidetään eh, kuvaillaan Kiinassa vapaaehtoisiksi uudelleenkoulutusleireiksi, joilla annetaan eh, työosaamista opiskelijoille, mutta kun puhumme ja siellä sanotaan, että näiden pidätettyjen lapsille, että heidän vanhempiaan nyt ollaan auttamassa, että he eivät radikalisoituisi. Yksi Kiinan viranomainen jopa vangittiin, koska hän yritti suojella uikuureja. Olen ylpeä Labour-kollegoista uiguurien solidaarisuusliikkeeseen. Minä tammikuun viides päivä lähden mukaan tuohon liikkeeseen vaatimaan näiden keskitysleirien sulkemista. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mikualis. Thanks, Madam President. Kiitos, puhemies. Oli sitten Kiina, Saudi-Arabia, Palestiina tai Amerikka, niin meidän pitäisi ihmisoikeusrikkomukset tuomita kaikkialla, aina kun nähdään läntiset hallitukset, niin sanotut liberaalipolitiikot, jotka puhuvat syrjitystä muslimeista, niin tarkoituksesta se liittyy geopoliittisiin syihin. Missä he olivat, kun miljoonat muslimit ö, kärsivät lähidessä? Missä he olivat, kun jihadistit ö, tappoivat Syyriassa kristittyjä ihmisoikeuksien puolustaminen ympäri maailmaa? asemilla pyritään heikentämään tiettyjä valtioita, ei ole oikea tapa toimia. Sitä ei ole epäilystäkään, että tämä Kiinan silkkitiehanke, jos jossa Xinjiang on tärkeä, on nyt Amerikan fokuksessa. Amerikkalaiset ovat myöntäneet, että he ovat epävakauttaa alueen, koska he eivät halua, että Kiinan silkkitie-aloite toteutuu, tämä uusi silkkitie. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Dali minuutti. Thank you, President. We are talking about... Kiitoksia puhemies. Puhumme täällä Kiinan näistä tietovuodoista selkeästikin tämä China Cable sotamalli ja Wikileaks tapahtumasta tämä nousi tapa saada tietoja sotatoimista ja korruptiosta ja muista tällaisista, mutta nyt tilanne on toinen. Tässä meillä on väitetysti kiinalainen lähde, joka vuottaa sisäisiä kiinalaisia tietoja Yhdysvaltoille, Euroopalle, englanniksi ei, ki, ei Kiinaksi. Ja tämän rahoittaja on Yhdys, yhdysvaltalainen säätiö. Aikaisemmin meillä oli mukaan iranilaisia vuotoja siitä, miten Iranin hallitus on toiminut. On muistettava, että Trump sanoi, että se jotakin kiinalaista ja julistaa vaan va, sodan Iranille. Nyt kuitenkin Kiina hyökkää omaa muslimiväestöä vastaan. En ollenkaan epäilistä, sitä, etteikö kiinalaiset ne tekisi näin. Tämän tuomitsinkin täysin, mutta monilla jäsenvaltioilla täällä on muslimiväestöä, jota myös vainotaan. Kuka sen on täällä tuominnut vai käytetäänkö tässä ihmisoikeuksia ainoastaan geopoliittista syistä? Kiitos oikein paljon. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Annan puheenvuoron nyt korkealle edustajalle. Josep Borrell, olkaapa hyvä. Teles. Bardzo proszę. Olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitos paljon näistä kommenteista. Teen sen johtopäätöksen, että suurin enemmistö, ellen sanoisi yksimielinen enemmistö, on hyvin huolestunut Xinjiangin alueen tilanteesta ja pyytää Kiinaa muuttamaan dramaattisesti politiikkaansa tuolla alueella mukaan lukien erityisesti äh, näiden uudelleenkoulutusleirien käyttöä ja joukkovalvonnan käyttöä välttämätön terrorismin torjunta maailmanlaajuisesti. Sen pitäisi toteuttaa kunnioittain ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Aion pitää tätä aihetta korkealla EUn esityslistalla. Haluaisin myös sanoa, että Kiina on aktiivisesti ajanut narratiivia terrorismin torjumisesta Tsitsäkin alueella saanut tukea muilta mailta, esimerkiksi islamistinen konferenssin jäseneltä YK on yhteydessä esimerkiksi 22 valtion ryhmä mukana myös EU-jäsenvaltioita äh, julkisti, julkistivat julkilausuman uikuuri väestön vainoamisesta ja sitten 55 maa, maan ryhmä muun muassa valko ja sitten vastasivat heti ja kehuivat Kiinan terrorismin torjuntaa. Eli kuten näette, tässä on tiettyjä jakolinjoja kansainvälisessä yhteisössä. Me eurooppalaiset olemme täysin sitoutuneita puuttumaan asiaan ja me olemme vahva mahti ihmisoikeuksien puolustamisen kentällä. Olemme esittäneet huolen aiemmin Xinjiangin aluetilanteesta ja joukkovalvonnan käytöstä. Meillä on säännöt kaksi käyttötuotteiden viennille. Näiden sääntöjen perusteella meidän pitäisi voida valvoa näiden tuotteiden vientiä ja tarkistaa, käytetäänkö niitä huolestuttaviin tarkoituksiin. Olemme myös vuodesta 2018 kiinnittäneet huomiota pakkotyöhön osana vuotuista ihmisoikeusvuoropuhelua Kiinan kanssa. Kaikessa kahdenkeskisissä tapaamisissa heidän kanssaan olemme sanoneet yrityksillemme, että, heidän, että niiden on kunnioitettava ihmisoikeuksia Yritysten yhteiskuntavastuu pitää toteutua koko tuotantoketjun aikana. On totta, että Yhdysvallat on ollut aktiivinen ja esittänyt sanktioita kiinalaisille virkamiehille. 28 hallituksen järjestöä ja yritystä on saanut sanktioita roolistaan Xinjiangin alueella. Me emme ole tätä tehneet. Meillä on erilainen järjestelmä. Te tiedätte, että yritän parantaa tätä järjestelmää aloittamalla tämän hankkeen, jonka perusteella voisimme ehkä hyväksyä jotakin magnitsky lain tapaista. Ilmoitamme tästä teille ajallaan. Työ on jo alkanut. Me tarvitsemme yksimielisyyden neuvostossa. Tähän tiedätte, että tätä varten tarvitaan yksimielisyys minä aion taistella sen puolesta. Meidän pitää olla vahvoja ja meidän pitää jatkaa samalla vuoropuhelua. Vuoropuhelua ei voida myöskään unohtaa. Nämä kummatkin lähestymistavat ovat täydentäviä. Meidän pitää joka tapauksessa edelleen kiinnittää vahvasti huomiota tähän asiaan ja luotan tässä Euroopan parlamentin tukeen. Kujen. Kiitos oikein paljon. Arvoisat kollegat, olen saanut viisi päätöslausumaesitystä. Tätä keskustelua varten keskustelu nyt päättyy. Äänestämme huomenna. Nyt siirtykäämme eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on korkean edustajan lausumaa Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä. Mitä tulee menettelemään puhelistaan ja sinisen kortin menettelyyn, te voitte hakea sitä perinteisesti puheenvuoroa siis tai sähköisesti ohjeet ovat saattavilla tuossa sisäänpääsy aulan kohdalla. Anna nyt puheenvuoron korkealle edustajalle komission varapuheenjohtajalle, herra Josep Borrellille. Bardzo, Olkaa hyvä. President, honorable members. Puhemies, arvostit jäsenet, poliittinen ja Venezuelassa ja toinen tilanne vaikuttaa katastrofaalisesti maahan. Luvut ovat järkyttäviä. Yli 21 prosenttia väestöstä kärsii aliravitsemuksesta 25 prosenttia prosenttia on riippuvainen humanitaarisesta avusta. On paljon dramaattisia lukuja, tunnette ne useimmat, jotka ostavat, miten suuri tämä kriisi on, joka jättää 70 prosenttia lapsista ilman koulua, käyntimahdollisuuksia, sitten ei ole lääkkeitä myöskään, sähköä eikä vettä. No useimmissa osissa Karakasia tämä on palautettu, mutta kuitenkin suurin osa maata edelleen kärsii tällaisista sähkökatkoista. EU on keskittänyt humanitaarista apuaan komissiolla. On jatkuva presenssi maassa, että se voi todella tilannetta paremmin. Olemme tänne yli 170 miljoonaa vuodesta 2018 alkaen ja noin 320 miljoonaa sisältäen jäsenvaltioiden tuen sekä Venezuelan sisällä että naapurivaltioissakin noin kaksi kolmasosaa välittömästä toimintavälisestä vastauksesta on allokoitu toimille Venezuelan sisällä ja olemme suurin humanitaarinen lahjoittaja valtiossa. Toinen kolmasosa menee naapurivaltioihin. No, operatiivinen kapasiteetti on rajallinen, Venezuelassa näin ollen kansainvälinen kontaktiryhmä on lisännyt ponnisteluja humanitaarisessa diplomatiassa, jotta voitaisiin päästä paremmin toimimaan ja humanitaariset toimijat päästä paremmin maahan. Tämä on merkittävin väestön liike Amerikan historiassa äsken. Joka päivä noin 500 000 venezuelalaista poistuu maastaan. 5 miljoonaa venezuelalaista on jo lähtenyt Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian maissa on nyt lähes 4 miljoonaa venezuelalaista tällä hetkellä. YK arvioi, että nämä luvut voivat kasvaa neljään miljoonaan ja saavuttaa 5 miljoonaa ensi vuoden loppuun mennessä. Haluaisin ylistää naapurivaltioita hienosta ponnistelustaan ovat toivottaneet venezuelaisia pakolaisia ja maahanmuuttajia tervetulleeksi, mutta kaiken kaikkiaan avun tarve kasvaa. YK on vedonnut siihen, että olisi alueellinen strategia, joka heijastelee rahoitustarpeita, jotka tulevat tuplaantumaan suhteessa viime vuoteen, tulee saavuttamaan yli 1,3 miljardia dollaria luvut ovat ällistyttäviä ja me näemme jossain tapauksissa että ihmisiä ei ole kuitenkaan otettu vastaan. EU ja jäsenvaltiot, niiden pitää pitää tätä pontta yllä. Konsolidauskonferenssi Brysselissä ollut lokakuussa – vastausta ei nyt saatu resursseista. Meidän pitää vedota, että toinen konferenssi pidetään, jotta voidaan saada tarpeeksi resursseja ja kohdata tämä ongelma. But no matter. On ihan sama, kuinka paljon olemme solidaarisia. Resurssiemme eivät koskaan riitä, kun ajatellaan näin laajaa kriisiä. Me emme voi ruokkia miljoonia ihmisiä joka päivä. Venezuela on edelleen rikas maa, ja vaikka siellä on paljon köyhyyttä, johon se on syössyt ihmisensä, kansalaisensa, ja Venezuela on paljon rahoituseriä, joista valtaosa on ulkomailla. Ja varmasti he pystyisivät lieventämään kansalaistensa kärsimyksiä, koska en usko, että solidaarisuuden kautta saadaan riittävästi rahaa, jotta voidaan auttaa näin suurta määrää ihmisiä jatkuvasti. Eli meidän täytyy miettiä ratkaisuja ja miettiä, miten pystymme ratkaisemaan tämän valtavan kriisin. Ja toivottavasti lähitulevaisuudessa meillä on sitten uusia ajatuksia, joiden kautta tästä poliittisesta umpikujasta päästään eteenpäin ja pystymme hoitamaan tätä humanitaarista kriisiä. Ainoa kestävä ratkaisu tähän monimutkaiseen kriisiin Venezuelassa on ainoastaan rauhanomainen prosessi Venezuelassa, joka johtaa oikeudenmukaisiin ja rauhanomaisiin presidentinvaaleihin, mutta me emme voi odottaa poliittisia ratkaisua. Tämähän on yksi suurimpia kriisejä, kun ajatellaan maahanmuuttoa ja ihmisten hyvinvointia. Kiitos. Kiitos Euroopan kansanpuolueen nimissä. Puheen pitää edustaja Lobeskil kaksi minuuttia. Lo acaba de decir el alto Kuten korkea edustaja juuri sanoi, Venezuelan maahanmuuttokriisi voidaan ratkaista. Hallinnon täytyy erota ja maan täytyy palata demokratian tielle. Maduron lonkerot jälleen kerran pyrkivät tuhoamaan Venezuelan ainoa demokraattisen voiman eli parlamentin. Viime tunteina monia parlamentin jäseniä on ahdisteltu laittomasti. Heiltä on otettu omaisuus pois. He haluavat välttää sen, että Juan Guaido, jonka parlamentti on tunnustanut, ettei hän jatkaisi tätä demokratiataistelua. On häpeällistä nähdä, miten hallitus on toiminut ihmisoikeuksien suhteen, joista on kuitenkin sovittu YK-tasolla. Nyt siellä sitten puhuvat diktaattorit, jotka voivat toimia miten haluavat ja estävät rikostensa tutkimuksia. Ja Bachelethan on kuitenkin puhunut siitä, että nämä väärinkäytökset jatkuvat. Kyse on kansan tilanteesta. Yli neljä miljoonaa ihmistä on poistunut maasta viime vuosina. 20 prosenttia ihmisistä on lähtenyt muualle etsimään parempaa elämää, eli joka viides kansalainen. 300 000 venezuelalaista on tällä hetkellä Espanjassa. Ja muihinkin maihin on tullut turvapaikkahakemuksia. Parlamentti voi puuttua tähän tilanteeseen ja panna piste tälle diktatuurille. Korkean edustajan pitää määrätä pakotteita toimijoille, jotka ovat jatkuvasti rikkoneet ihmisoikeuksia. Ja on harmi, kuten aamullakin totesin, kun ajatellaan nyt poliittista tilannetta Venezuelassa – niin siellä ihmisten täytyy valita tällä hetkellä Maduron tai Trumpin välillä, mutta tilanne on oikeasti paljon monimutkaisempi. Kiitos teille. SD-ryhmän ryhmäpuheenvuoro puhuu edustaja Lopes. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia korkea edustaja Borel. Nyt puhutaan Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta venezuelalaiset kärsivät siitä ja tämä vaikuttaa valtavasti koko alueeseen Latinalaisessa Amerikassa ja monet ihmiset ovat joutuneet lähtemään maasta. Ja kuten tänään on puhuttu, niin muutama luku näistä tilanteista. 22 prosenttia väestöstä ei saa juomavettä säännöllisesti, 53 prosenttia kärsii sähkökatkoista, lääkkeistä on kova pula, 11 miljoonaa kansalaista tarvitsee humanitaarista apua. Siellä on monet, jotka ovat maan ulkopuolella, 80 prosenttia on maassa, Latinalaisessa Amerikassa ovat joutuneet siirtymään muihin maihin. Ja 35 prosenttia kaikista kansalaisista tarvitsee apua. Tämä on ollut valtava maastapako, yksi kaikkein suurimpia tällä maailmalla. 4,5 miljoonaa venezuelaista. Ja tämä on vaikuttanut valtavasti, kuten tässä todettiin, moniin maihin, esimerkiksi Kolumbiaan, mutta muihinkin Ecuadoriin, mm. Peruun, Argentiinan, Chileen. Ja tietysti sielläkin täytyy tehdä ponnisteluita, kun on näin paljon ylimääräistä työtä ja ongelmia, joita pitää ratkaista. Haluamme vedota nyt kansainväliseen yhteisöön ja Euroopan unioniin, jotta voimme toimia ja voimme antaa taloudellista tukea tässä tilanteessa. YKssa on miet- katsottu, että Venezuelaan, Venezuelaan tarvittaisiin kaksi miljardia miljardia humanitaarista apua. Ja 25 prosenttia tästä nyt on kerätty. Ja meidän täytyy nyt löytää poliittinen ratkaisu tähän tilanteeseen ja pyydämme, kuten korkea edustajakin Mogherini teki, hän halusi tehdä tästä Venezuelan tilanteesta näkyvämmän. Ja kuten korkea edustaja totesi, meillä pitää olla tämä öljystä ruokaa aloite käytössä, emmekä saa tästä rangaista muita maita. Jotkut venezuelalaiset jo kärsivät tästä hallinnosta, joka on ihan riittävästi rankaissut heitä. Kiitos. Kiitos teille. Sitten Renew europe ryhmä, ryhmäpuheenvuoro edustaja Haranzovaa. Kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia. Neljä puoli miljoonaa venezuelalaista on joutunut lähtemään maastaan. Ensi vuoden arviot ovat jopa kahdeksan miljoonaa, eli paljon korkeampi lukema kuin Syyriassa. Ja tämä, mikä ero? Syyriassa käydään sotaa, Venezuelassa ei. Mutta elinolosuhteet Venezuelassa eivät ole kovin erilaiset kuin sota-alueella. Se, mitä Venezuelassa nyt tapahtuu, on tragedia ja lisäksi siksi, että se olisi ollut täysin vältettävissä. Talous- ja humanitaarinen kriisi on seurausta hallinnon politiikasta ja siitä, että se ei halua myöntää virheitään ja se kiistää koko ongelman olemassaolon. EUn pitää edelleen tarjota kaikkea tukea, mitä se pystyy, jotta voidaan lievittää tätä humanitaarista kriisiä. Mutta jos poliittinen kriisi ei ratkea sisäisesti, se ei silloin kyllä lopu. EUn Venezuela-politiikan pitää olla sitä, että painostamme Maduron hallintoa, jotta hän lähtisi neuvottelemaan rauhanomaista siirtymää. Kuten monta kertaa olen todellut, tehokkain väline tässä ovat pakotteet, kohdennetut pakotteet hallinnon virkamiehiä ja muita toimijoita vastaan, ja meidän täytyy pidentää tätä kohdennettujen pakotteiden luetteloa. Kiitos. Kiitos teille. Sitten Vihreä ryhmä, ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Kunke, kaksi minuuttia. Tack, fru talman. Kiitos rouva puhemies. Ja kiitos herra Borelille, että te päätitte puhua Venezuelan vakavasta tilanteesta. Se on epäinhimillinen edelleen ja siellä on epätoivoinen joukkopako jota leimaavat väkivalta, rauhattomuus ja nälkä. Haluan painottaa, kuten kollega tuossa aiemmin sanoi, että se, että useita miljoonia ihmisiä väestöstä on lähtenyt Venezuelasta ja pyrkinyt lähimaihin, niin tekee selväksi sen, että näillä ongelmilla ei ole lähitulevaisuudessa loppua. Ja kun rauhoittomuut ovat myös levinneet lähiympäristön maihin, niin tilanne on pahentunut myös paossa oleville ihmisille. Lokakuussa EU ja UNHCR pyysi naapurimaita osoittamaan solidaarisuutta. Me vihreät haluamme, että tämä solidaarisuus koskee myös Eurooppaa. Vihreät vaativat, että EU haluaa konkretisoida meidän solidaarisuutemme, että me toteutamme kaikki kauniit sanat ja että meillä on selkärankaa vastustaa korruptoituneita ma- vallanpitäjiä missä tahansa maailmalla, maailmaa he sitten ovatkaan. Kiitos. Kiitos teille. Sitten identiteetti- ja demokratiaryhmän ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Mariani, yksi minuutti. Merci, la diplomatie est parfait. Kiitoksia. Äh, Diplomattia on tietysti eri asia kuin filosofiset äh, vuodatukset. Ja <clears throat> kaikki tämä hämmennys, joka liittyy latinalaiseen Amerikkaan, äh, liittyy oikeastaan siihen, että olemme väärällä jäljellä. On tärkeää, että <clears throat> me voimme vaikuttaa sillä tavalla, että esimerkiksi Espanja, Portugal ja Ranska voivat olla niinä majak- osoittaa sitä majakan valoa jota sinne täytyy heijastaa. Nikola Vaniron <clears throat> politiikka ei ole hyvä, mutta amerikkalainen sanktioiden politiikka, joka on köyhdyttänyt Venetsiaa, Venezuelaa, ei sekään ole hyvä. Euroopalla täytyy olla erilainen lähestymistapa, joka ei perustu utilaritismiin eikä muuhunkaan, vaan meidän täytyy seurata tätä embargoa ja Washingtonin toimia. John Guaido on saanut amerikkalaisten täyden tuen tai ainakin kättentaputukset ilman, että on tehnyt mitään <clears throat> itse latinalaisamerikkalaisten puolesta. Ja mekin täällä Euroopassa vain katsomme vierestä. Kiitos teille sitten konservatistien ja reformistien ryhmän ryhmäpuheenjohtaja edustaja Terch, puolitoista minuuttia. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia. Kun kuulimme korkean edustajan puhuvan, niin siinä tulee sellainen vaikutelma, että Venezuelan tilanne olisi luonnonkatastrofi. Ja sitten kun puhutaan sosiaalisteja, niin ihan sama juttu. Meidän täytyy nyt katsoa tämän tragedian perussyitä. Ja me voimme nähdä, että ongelma on hallinto. Chavisti, sosialistihallitus, joka on luonut kurjuutta Latinalaisen Amerikan kirikkaampaan maahan. Nyt on käynnistetty prosessi kansanedustajia vastaan. Juan Guaido on yksi, ja ei, häntä ei haluta uudelleen valittavaksi, eli tämä sorto jatkuu, ja se on jo syy sinänsä. Tästä on jo dokumentoitu 6800 laitonta teloitusta on tehty, eli yli 6000 teloitusta 14 kuukaudessa. Tuhansia on kidotettu ja raiskattu, mutta Borrell puhuu siitä, että hän ei halua edes mitään kohdennettuja pakotteita tälle hallinnolle, joka on aiheuttanut kaikkein pahimman humanitaarisen kriisin rauhan aikana Etelä-Amerikassa. Borrell tänään totesi eräässä haastattelussa, että täytyy olla realistisia. Tilanne nyt on mikä on. Jos Maduro ei lähde, niin sitten meillä on ongelma. Ei, vaan meillä on paljon ongelmia, Borrell. Tyrannit eivät lähde koskaan vapaaehtoisesti. Venezuelaiset pakenevat ja kuolevat ja tuhansia kuolee. Ja EU menettää uskottavuuttaan. Meidän ei pidä olla näin passiivisia. Tämä tekee meistä rikoskumppaneita tässä tragediassa. Kiitos teille paljon. Sitten GUE kautta NGL-ryhmän ryhmäpuheenvuoro puhuu edustaja Villanova Ruiz. Yksi minuutti. Kiitoksia. Nyt täytyy miettiä, miksi näin pitkän ajan jälkeen EU nyt on kiinnittänyt huomiota tähän, mutta mitään näistä ongelmista ei ole pytkysty ratkaisemaan Venezuelassa. Siellä on kriisi, hyvin suurta kahtiajakoja, ja EU on toiminut vastuuttomasti, ja se tunnusti Guaidon Venezuelan edustajaksi. Meillä on vuosisatojen suhteet, ja meidän täytyy katsoa, kenellä on poliittinen ja hallinnollinen valta, ja Guaidolla selvästikään tätä ei ole. Eli nyt seuraam- seuraamus on se, että poliittinen ja sosiaalinen kriisi on vain pahentunut. Se, että Guaido on tunnustettu, niin se ei ole auttanut mitään. Meidän täytyy varmistaa se, että pakotteet eivät kohdistu kansalaisiin. EUn pitää olla välittäjän roolissa. Ja ensi vuonna mahdollisesti on parlamenttivaalit. Meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että kaikki poliittiset puolueet pystyvät osallistumaan vaaleihin. No sitten maassahan on ollut vallankaapausyritys ja se ainoastaan on kohdistunut Venezuelan kansalaisiin ja pahentanut heidän tilannettaan. Kiitos paljon teille sitten. Sitoutumattomien puheenvuoron pitää edustaja Nikola Alvanos puolitoista minuuttia. Η συζήτηση για τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα έρχεται σε συνέχεια tässä on kyse muun muassa venezuelalaisista pakolaisista. Meillä on ollut useita päätöslauselmia, joissa <clears throat> pahoitellaan tilannetta, presidentinvaalien tilannetta, mutta nyt vaikuttaa myös siltä, että Eurooppa vain tukee amerikkalaisten toimia ja limaryhmän toimia. Tässä on kyse syvästä kapitalistisesta kriisistä, jota pahentavat vain nämä imperialistiset sanktiot, joita USA ja Euroopan uniokin tukevat. Tämä on taas yksi tapa puuttua vieraamaan tilanteeseen. Eurooppalaiset monopolit puuttuvat aina asioihin silloin, kun eivät pidä jostakin <clears throat> maasta. Venezuelahan on varoja, jalokiviä, öljyä ja niin edespäin. Ja EU ja amerikkalaiset ovat hyötyneet tästä maasta, käyttäneet sitä hyväkseen. USAlla ja EUlla on varsinaisia vallankaappaukseen verrattavia aikeita. Meidän täytyy puhua niiden kommunistien puolesta, jotka taistelevat Venezuelan vapauden puolesta. Heillä on itse oikeus järjestää omaa tulevaisuutensa. Sitten pyydän edustaja Tajani pitää puheenvuoron puolitoista minuuttia. La persone sono sotto processo per motivi politici. 7 000 ihmistä on sodankohtaisessa ja 300-400 ihmistä jatkuu pidätetään päivittäin. 12 000 miestä ja naista on pidätetty poliittisista syistä ja korkean edustajan ja YK edustajan raportit osoittavat, että yli 5200 ihmistä surmattiin viime vuonna ja lähes 2000 tämän vuoden toukokuun mennessä. Nämä ovat sitten näitä rohkeita kommunisteja, jotka tukevat demokratiaa. Miljoonat ihmiset lähtevät Venezuelasta ja alkuperäiskansalaisia surmataan hiljaisuudessa. Sitten rikolliset salakuljettavat ihmisiä ja huumeita ja uutisten vapautta ei ole ja internettiin ja älypuhelimen käyttö on estetty. Ja tavoitteena on myöskin tukahduttaa toiminta yliopistoilla. Dengue, kiimettää tuberkuloosia ja muita epidemioita on alkanut levitä tällä alueella. Eli korkea edustaja, meidän täytyy miettiä, voidaanko tilanne ratkaista ainoastaan lisäämällä humanitaarista apua. Me emme edes tiedä, ketkä sinne tulevat. Maduro hallinnoi myöskin kaikkia humanitaarista apua Eli nyt tarvitaan enemmän rohkeutta. Meidän täytyy edetä, meidän täytyy olla rohkeampia, meidän täytyy palata demokratian tielle, mutta Borrell, nyt tarvitaan enemmän rohkeutta. Tähän mennessä EUn toimivat parlamenttia lukuun ottamatta eivät ole olleet rohkeita, eivät ole rohkeita, eivätkä ole todenneet, että meidän pitää todet, toimia nyt tiukasti diktatuuria vastaan, joka hyökkää omaa kansalaisia vastaan ja näännyttää heidät nälkeen. Eli Tämä täytyy ottaa huomioon muissakin toimielimissä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja nyt puheenvuoron pitää edustaja Leita ja Markes minuutin ajan. Kiitos rouva puhemies. Venezuelan tilanne on mitä vakavin mm, maahanmuuttokriisi jos mikä ei muutu, niin on edu, edu, ennustettu, että pakolaisten määrä nousee 6,5 miljoonaan 2020 joulukuussa. Kriisi vaikuttaa myös lähiympäristöön, erityisesti Kolumbiaan. 2018 Maduron saari on vastaanottanut jo 4000 muuttajaa Venezuelasta. Ja vaikka tämä onkin tärkeä äh, muuttokriisi, niin vain 48 prosenttia maksu äh, määrärahasitoumuksista toteutettiin vuonna 2019 Venezuelalla. Sen vuoksi on tärkeää, että EU jatkaa omaa työtään, diplomaattista poliittista työtä, ja että maksusitoumuksista pidetään kiinni. Ja että myöskin arvioimme talouspakotteiden vaikutuksen tutkitaan mahdollisia vaihtoehtoja luovasti, kuten ne, jotka korkea edustaja hahmotteli. Esimerkiksi ohjelma kuten Oil for Food. Kiitos teille. Sitten edustaja Kanjas, minuutti. Gracias, presidenta. Eh, Kiitoksia puhemies. Venezuelassa on todella kiireellinen humanitaarinen kriisi. 4,5 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään maastaan 6 miljoonaa joutuu ehkä lähtemään vielä ensi vuonna. 5 miljoonaa on nyt lähtenyt maasta ja tämä nyt ei johdu mistään sodasta tai luonnon katastrofista. Tällä on ja syyllinen Nicolas Maduro ja hallinto, joka tukee häntä. Ja mitä voimme tehdä tässä tilanteessa? Jotain hyvin yksinkertaista, esimerkiksi palauttaa demokratia Venezuela. Niin yksinkertaista se on, koska kaikki muu vain pahentaa tilannetta. Ja Venezuelan kansalaiset, heidän täytyy kuulla selkeä viesti komissiosta ja parlamentista, joka sanoo, että me onnistumme siinä, että demokratia palaa Venezuelaan, koska siellähän teloitetaan ihmisiä ja ahdistellaan oppositio. Siellä on poliittisia vankeja ja siellä murhataan, siis murhataan alkuperäiskansalaisia ja rikotaan muitakin ihmisoikeuksia. Jotkut täällä salissa katsovat sitten muualle, mutta me valtaosa me katsomme diktaattorin sanomme, että me teemme sinusta kyllä lopun. Kiitos teille. Sitten edustaja Sardone, minuutti. Sulle Venezuela eh, per l'ennesima volta abbiamo compreso. Jälleen kerran olemme todenneet, että Euroopan unioni on täysin hyödytön. Eurooppa on suhtautunut Marudon täysin käsittämättömällä tavalla. Puhutaan sosialistisesta ja kommunistisesta mallista, joka juontuu jo Savetsista. Tämä malli on kuitenkin, tämä malli on tuonut öljyrikkaan maan nälkää näkeväksi inflaatio on nelinumeroinen sairauksia, on vaikka kuinka paljon lääkkeitä, taas ei. Ihmiset joutuvat kaivamaan ruokansa mistä tahansa ja kotieläimiäkin joudutaan syömään. Tämä, <clears throat> mit, mitä on kommunismi, mitä on reaalisosialismi, Öö, ainoa keino öö, protestoida tai vastustaa öö, erimielisiä on tukahduttaa ja nujertaa heidät. Euroopan täytyy herätä. Kiitos teille paljon. Sitten edustaja Poremba, minuutti. Kiitos, Euroopan puhemies. Todellakin Venezuela on maa, jossa on suuremmat öljyvarat. Periaatteessa pitäisi olla maa, jossa ihmiset olisivat onnellisia rikkaassa maassa ja voisivat unelmansa toteuttaa, mutta valitettavasti näin ei ole. Tiedämme, mitä Venezuelassa tapahtuu, on tapahtunut vuosien ajan. Täällä on asiasta keskusteltu monta kertaa paljon. Siitä puhuttu olen vakuuttunut, että olemme voimattomia tämän edessä. Yli 4 miljoonaa ihmistä on lähtenyt Eh, Venezuelasta. Suomittaisia teloituksia toteutettu maassa. Pitäisi todellakin eh, yksiselitteisesti lähettää viesti maahan, että tällaista käytäntöä ja toimintaa EUn luvalla ei eh, suostumuksella voida tehdä. Ja tässä on suuri haaste herra Borellille, että tämä viesti olisi teille yksi tärkeimpi tärkeimmistä missioista, jonka te ette tulevina vuosina toteutatte. Ja sanktiot tärkeimmille hallinnon edustajille ja sitten johdonmukaisesti pyrimme laajentamaan demokratiaa maassa ilman tällaista toimintaa, ilman parlamentin ja Euroopan yhteisön kantaa tulemme keskustelemaan jälleen kerran ja tilanne ei kuitenkaan muutu. Kiitos teille. Sitten edustaja Pereira. Yksi minuutti. Obrigada, president. Kiitoksia, puhemies. Parlamentissa on vedottu tähän kriisiin ja nyt sitten sen varrella puhutaan Venezuelassa. Tämä on tekopyhä, koska kun nyt ajatellaan näitä pakotteita, jotka ovat yhä tiukempia – ja tämä epävakauttaa maata. Ja tässä nyt on manipuloitu tätä tilannetta. Meidän täytyy torjua köyhyyttä ja pyrkiä rauhaan ja meillä pitää olla hyvää kehityspolitiikkaa. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun ajatellaan näiden kansojen auttamista. Ja Venezuelassa on myöskin portugalilainen vähemmistö ja he eivät halua mitään lisäepävakauttamista. Meidän täytyy katsoa, millaisia, kär, millaista kärsimystä toimintamme saattaa aiheuttaa. Ja me vastustamme näitä pakotteita, joka eristää Venezuelaa ja ainoastaan tekee hallaa kansalaisille. Kiitos teille paljon. Sitten puheenvuoron pitää edustaja Lagos. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämän päivän keskustelu on osoittanut, että olemme tekopyhiä. On selvää, että Euroopan parlamentti, Euroopan unioni eivät voi tehdä mitään tälle asialle, sille mitä Venezuelassa tapahtuu ja mitä on tapahtunut jo vuosien ajan. Emme ole myöskään kyenneet estämään kehitystä muissa maissa, joissa ihmisoikeuksia on poljettu. Eli mitä me nyt teemme? Sanommeko me, että hallinnon täytyy nyt lopettaa tukahduttamasta ihmisiä? Älkäämme me unohtako, että kyse on kommunistisesta hallinnosta ja kommunistit ovat aina jyränneet omia kansalaisiaan. Joten Mistähän tässä tulisi aloittaa? Mihin täytyisi kiinnittää huomiota? Olemmeko me onnistuneet aiemmin vastaavassa? Emme. Kyllähän meiltä puhetta tulee, mutta mitä me kentällä pystymme tekemään? Miten EU aikoo muuttaa asioiden kulkua aikoina, kun näin lähellä omiakin rajojamme Turkki saa täysin vapaat kädet? Se saa määrätä, mitä haluaa tehdä Erdogan, saa tehdä mitä lystää. Hän saa esimerkiksi antaa pakolaisten ylittää Kreikan rajan ihan omaan tahtiinsa. Ja sitä paitsi hänelle vielä annetaan palkkioita, runsaskätisiä palkkioita. Eli miten me voimme tehdä mitään näinkin etäisen maan takia? Kiitos, edustaja Rangel, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin aloittaa sanomalla, että ehdottomasti torjun kaikki Sandra Pereiran lausunnot äh, Portugalin kommunisesta puolueesta, joka yrittää tukea hallintoa, joka niin paljon vahingoittaa ihmisiä. On suuri häpeä, että olemme päätyneet siihen, että Euroopan parlamentin jäsenet puolustavat Maduron politiikkaa, joka on johtanut suurimpaan pakolaiskriisiin latinalaisessa Amerikassa. 4,7 miljoonaa ihmistä on jo lähtenyt. Ja todennäköisesti nähdään 6 miljoonan luku. Olen ollut Kolumbiassa tunnen tilanteen, jossa venezuelalaiset pakolaiset ovat naapurimaissa. Tiedän, että tämä on epätoivoinen tilanne humanitaarisesti. Ja EU voi tehdä enemmän, sen pitäisi tehdä enemmän. Jäsenvaltioilla on vastuu saada maduro hallinto loppuun ja palauttaa demokratia Venezuelaan ja arvokkuus venezuelalaisille. Kiitos. Edustaja Pikula, yksi minuutti. Kiitoksia. Korkea edustaja, 4,5 miljoonaa ihmistä on jo lähtenyt Venezuelasta. Ja ensi vuoden loppuun mennessä tämä lukema varmaan kasvaa vielä kahdella miljoonalla. Tämä on suurin pakolaisvirta maasta toiseen. Ja tähän liittyy myöskin erittäin huono lahjoitusohjelma kansainvälisellä tasolla. Alle puolet luvatuista varoista on maksettu. Vuonna 2016 EU maksoi 320 miljoonaa euroa humanitaarisena apuna, mutta meidän täytyy jatkaa tämän avun antamista Venezuela, Kolumbialle, Ecuadorille ja Perulle. Ne ovat olleet solidaarisia näitä pakolaisia kohtaan. 25 prosenttia pakolaisista on naapurimaissa. Tuen korkean edustajan kantaa. Meidän täytyy estää se, etteivät kansalaiset kärsi toimistamme. Venezuelan kriisi täytyy lopettaa neuvotteluilla ja vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla, jossa mukana on kansainvälisiä tarkkailijoita. Ainoastaan näin Venezuelan kansalaiset voivat itse päättää tulevaisuudestaan. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitos paljon. Sitten puheenvuoron pitää edustaja Rafaela. Yksi minuutti. Thank you. I'll continue in Dutch. Kiitos, jatkan. Nyt on, kulunut, nyt on kulunut puoli vuotta siitä, kun tämä kriisi pahentui. Noin neljä ja puoli miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään Venezuelasta ja puolitoista miljoonaa on nyt sitten Kolumbiassa. Tuhannet ovat sitten Karibian hollantilaisilla saarilla. Ja mitä on sitten tapahtunut sen jälkeen, kun tästä viimeksi puhutaan? Nämä Lukemat eivät ainakaan ole parantuneet. Aruba, Curaçao ja Bonaire eivät pysty kunnolla hoitamaan tätä kriisiä. Eli komission pitäisi nyt tarttua tähän tilanteeseen ja meidän pitää paremmin antaa tukea Venezuelalle. Kun kyse on maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä, niin tätä rahastoa pitää käyttää samoin kuin kehitysrahastoja. Eli Pyytäisin, että komissio auttaa näitä saaria tässä hankalassa tilanteessa. Meidän täytyy antaa näille saarille tukea. Kiitoksia. Kiitos paljon teille. Sitten pyydän, että edustaja Czarnetski pitää puheenvuoron minuutti, yksi minuutti. Rouva puhemies, komission jäsen, Herra Borrell, komission jäsen, on espanjalainen edustaja, sellaisen maan edustaja, joka erityisellä tavalla ymmärtää latinalaisen Amerikan maiden ongelmat, joten olen sitä mieltä, että no, hän on tässä tilanteessa se, joka pystyy auttamaan ongelman ratkaisemisessa. Mutta ei pidä olla harhakuviakaan. Diktaattorit eivät noin vain väisty. Tietysti vapaat vaalit ovat hyvin oikea vaatimus, mutta Venezuelan vallan pitäjät ovat sinnikkäitä ja käyttävät fyysistä väkivaltaa. Sen vuoksi vain hyvin voimakas kansainvälinen paine myöskin EUsta ja Euroopan parlamentista. Sehän voi vaikuttaa enemmän kuin EUn diplomatia. Niin vain näidään voin aiheuttaa se, että venezuelalaiset itse, painotan sitä itse, voivat päättää, kenet haluavat maansa johtajaksi. Kiitos kovasti teille. Ja nyt edustaja Corrao, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Estimados colegas, si cuatro miljoonaa... Kiitoksia. puoli miljoonaa ihmistä lähtee maastaan ja vanhemmat eivät enää pysty ruokkimaan lapsiaan. Jos inflaatio on noin 10 000 prosenttia, niin silloin meillä on erittäin vakava ongelma edessämme. Arviot ovat osoittaneet, että ensi vuonna emme venezuelaisia lähtee maasta enemmän kuin Syyriasta. No 6,5 miljoonaa venezuelaista on Kolumbiassa. Se on ollut erittäin avokätinen ja avannut ovensa, mutta nyt se maksaa hyvin kalliisti näistä seuraamuksista, kun maahan on tullut niin valtavasti ihmisiä. YK arvioi, että humanitaarisen apun, humanitaarinen apu olisi 1,3 miljardia dollaria pelkästään, jotta voidaan kattaa näiden ihmisten perustarpeet ja tukea vastaanottavia maita. Mutta todellisuus on se, että vaikka monet ovat solidaarisia, hyvin harvat maksavat. Komission pitäisi nyt ponnistella enemmän, jotta voidaan tukea näitä epätoivoisia ihmisiä ja Yhdysvaltojen pitäisi vähän miettiä uudelleen pakotteitaan, jotka edelleen pahentavat tätä romahtavaa taloustilannetta. Venezuela on kauempana kuin Syyria ja monet ajattelevat, että tämä ei suoraan vaikuta meihin, mutta nyt on hetki osoittaa ystävillemme latinalaisessa Amerikassa, että me tuemme heitä silloin, kun meitä eniten tarvitaan. Kiitos. Kiitos paljon teille. Sitten edustaja Kovacev, yksi minuutti. Puhemies, arvon Borrell, 4,5 miljoonaa venezuelaista on lähtenyt maastaan tämän kriisin alusta alkaen. Kriisihän syntyi Chavezin ja Maduron kommunistisen hallinnon vuoksi. Erona muihin muuttoaaltoihin Tämä nimenomainen johtui siitä, että vallitsi ideologia, joka on erittäin, erittäin korruptoitunut. Ne meistä, jotka jouduimme elämään kommunismin ikeessä, tiedämme, millaista elämä siellä on. Ei ollut riittävästi ruokaa. Rajat olivat suljetut. Oli puutetta lähes kaikesta. Me uhrasimme paljon ja me onnistuimme pääsemään eroon tällaisesta hallinnosta, joten me haluamme tarjoa tukemme venezuelalaisille. Hyvä Borel, meidän täytyy nyt tehdä kaksi kertaa enemmän. Me tarvitsemme avoimet demokraattiset vaalit.